onorevoli deputati arvoisat parlamentin jäsenet kun nyt aloitamme uuden istuntokauden jälleen kerran meidän täytyy muistella viattomia uhreja jotka ovat joutuneet kansainvälisen terrorismin uhreiksi. Meidän kaikkien nimissä tuomitsen ehdottomasti tällaiset epäinhimilliset väkivallanteot. Ja osoitamme solidaarisuuttamme uhrien perheille Barcelonassa, Cambridgeissa ja Turussa. Ikävä kyllä muitakin iskuja on tapahtunut EUn alueen ulkopuolella. Ja me ajattelemme myöskin maita, jotka ovat Euroopan ulkopuolella ja joissa on tapahtunut tällaisia kauheuksia. Tänään on kulunut 16 vuotta New Yorkin terroristi-iskusta ja näinä vuosina moniin maihin on kohdistunut terroristihyökkäyksiä. Ja tämä on vain vahvistanut meidän tahtoamme torjua tor- terrorismia ja parantaa yhtenäisyyttämme ja haluamme pyrkiä parempaan maailmaan. Olemme ylpeitä elämästämme, vapaudestamme ja ylpeitä demokratioistamme, joita puolustamme. Me emme todellakaan aio muuttaa elämäntapaamme terroristien takia. Mutta ikävä kyllä tänään meidän täytyy muistaa muitakin viattomia uhreja, jotka ovat nyt menettäneet henkensä viime päivinä luonnon katastrofeissa. Kyse on myöskin EU-hun kuuluvista alueista, Karabian meren alueella ja Yhdysvalloissa. ja pyytäisin, että pidämme minuutin hiljaisuuden näiden uhrien muistoksi. Onorevole Danti, prego. Edustaja Danti, olkaa hyvä. signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Eilen illalla Livornossa muutaman tunnin aikana satoi valtavasti vettä. Ja ikävä kyllä, tällä kertaa kuusi ihmistä menetti henkensä yksi kokonainen perhe ja kaksi on vielä kateissa. No, pidimme juuri minuutin hiljaisuuden ja muistelimme terrorismin ja luonnonkatastrofien uhreja. Ja meidän pitää nyt osoittaa solidaarisuuttamme Euroopan parlamentista kaikille Euroopan kansalaisille ja Livornon kaupungille, joka on kärsinyt kovasti näistä ilmiöistä. Ja Euroopan parlamentti on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja uuteen ympäristöpolitiikkaan. Ja se, mitä eilen tapahtui omalla alueellani ja mitä nyt on tapahtunut kaikkialla maailmassa, myöskin Euroopan ulkopuolella, niin meidän täytyy tosiaan uudelleen sitoutua tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kiitos. Onorevole Danti, mi associo alle sue... Edustaja Danti, olen samaa mieltä. Euroopan parlamentti on tosiaan sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja se on hyvin selvä asia, mutta ikävä kyllä nämä asiat, joita on tapahtunut Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella, ovat johtaneet siihen, että meidän täytyy uudistaa tämä sitoutuminen. Pitela ja Proust. Condivido. Kiitoksia puhemies. Olen täysin samaa mieltä. Te puhuitte nyt näistä viime hetkien tragedioista. Ja muistuttaisin vielä tämän New Yorkin terroristi-iskun. 44 vuotta sitten 11. syyskuuta Casarosadassa, Chilessä, pommien alle kuoli suuri demokraattinen sosialistijohtaja – Salvador Allende. Olin 14-vuotias, kun kuulin radiosta tämän uutisen. Ja muistan hänen sanansa, ne syöpyivät mieleeni. Te voitte tappaa minut, mutta ette koskaan pysty tappamaan minun arvojani ja ihanteitani. Meidän pitäisi ottaa oppia näistä sanoista. Meidän kaikkien täytyy yhdessä torjua kaikki hyökkäykset demokratiaa ja ihmisarvoa ja vapautta vastaan. Tästä syystä uskomme Euroopan unioniin ja tästä syystä me rakastamme voimakkaampaa Eurooppaa ja voimakkaampaa integraatiota Euroopassa. Kiitos. Edustaja Proust. Oui, <coughs> merci monsieur le président. Kiitoksia puhemies tästä minuutin hiljaisuudesta nyt kun muistelemme Irma-hurrikaaninkin uhreja Karibialla ja Euroopan alueella Sämahtanissa ja Sint Martinissa. Mutta meidän pitää nyt olla rohkeita. Meidän täytyy varmistaa se, etteivät useammat ihmiset menetä henkeään. Ja tässä vaiheessa haluaisin myöskin todeta, että on hyvä, että Euroopan unioni on pystynyt toimimaan komission jäsenen Janideksen Avustuksella sekä Euroopassa että paikan päällä. Meidän täytyy vahvistaa näitä toimenpiteitä ja tänään pyytäisin, että nopeasti käytettäisiin eurooppalaista solidaarisuusrahastoa, jotta voisimme miettiä jälleen rakennus- ja korjausstrategiaa tällä alueella. Tämä kriisi osoittaa, että meidän täytyy nopeasti parantaa koordinointia Euroopan tasolla, jotta pystymme ottamaan huomioon uuden tyyppisiä riskejä ja pohtimaan kriisinhallintastrategiaa, joka vastaa näitä katastrofeja, joiden uhreiksi kansalaiset voivat joutua. Meidän täytyy keskittyä turvallisuus- ja infrastruktuurikysymyksiin Euroopassa. Kiitoksia, edustaja Prust. Eli nyt jäsenvaltioiden pitää tosiaan sitten pyytää, että otetaan käyttöön solidaarisuusvirasto. Ja varmasti Ranskan tasavalta pyytää komissiolta apua. Ja istunnossa äänestämme myöskin 1,2 miljardista Italian maanjärjestysten jälkeen. Komissio on näissä asioissa aina toiminut ripeästi ja uskon, että tälläkin kertaa komissio pystyy nopeasti vapauttamaan näitä varoja ja tällä tavalla voimme lähettää konkreettisen solidaarisuusviestin Ranskan kansalaisille myöskin merentakaisilla alueilla, jotka ovat joutuneet kärsimään näistä luonnonkatastrofeista. Ja Italian kohdalta parlamentti tekee oman osansa ja mahdollisimman nopeasti äänestämme kaikista näistä ehdotuksista, joita on tullut solidaisuusrahaston käytöstä. Seuraavaksi puheenvuoron saan Karim ja sen jälkeen Carver. Mr. President, thank you. Two very brief points. Oikein paljon kiitoksia, herra puhemies. Kaksi asiaa. Tänään luin kertomuksen yhdistyneessä kuningaskunnassa kansalaisten laatiman tekstin. Siinä kerrottiin, minkälaisia syrjinnän muotoja heihin on kohdistunut Ministerimme on puuttunut tähän asiaan ja toivoisimme, että te yritätte kaikin keinoin tukea ministeriötämme, jotta tähän asiaan puututaan välittömästi ja että varmistetaan, ettei tällaista voida suvaita. Me emme voi hyväksyä minkäänlaista syrjintää. Ja kysyisinkin, että minkälaisia valtuuksia teillä, herra puhemies, on käytössänne? Saharov-palkinnon myöntämiseksi. Jos kuitenkin käy niin, että palkinnon saaja toimii aivan täysin palkinnon saajan eettisiä arvoja vastaan. Kiitoksia. È difficile poter eh, intervenire. On vaikea puhua päätöksistä, joita on jo tehty. Meidän täytyy katsoa sitten, millaista toimintaa on ollut, jos joku Saharin palkinnon voittaja toimii tätä henkeä vastaan, mutta tarvitsisimme tästä asiasta hiukan lisätietoja. Minun on vaikea nyt ottaa kantaa tähän asiaan. Seuraavaksi edustaja Kaaven arvoisa Kiitos äh, puhemies. Äh, olen samaa mieltä äh, hänen sanoistaan, jotka liittyvät Karibian, Ranskan merentakaisten alueiden, alueiden Ja haluaisin myös puhua brittien vastaavista alueista. Tämä Irma teki paljon tuhoa myös monissa muissa ympärillä olevissa maissa, joten voisimmeko me nopeasti saada aikaan tukea kaikille Karibian äh, alueen äh, valtioille tai näille suvereineille alueille. Siellä on erittäin paljon ihmisiä, joihinka tämä vaikutti ja toivon, että voisimme toimia mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Per quanto mi riguarda non esiste differenza. No, meillä oli tämä minuutin hiljaisuus ja muistimme kaikkia uhreja kaikkialla Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella, jotka ovat siis olleet ilmastonmuutoksen ja terrorismin uhreja. Eli ei, ei tähän ole tehty mitään eroa näiden kahden eri uhriryhmän välille. Ja sitten Jiménez Becerril. Sí, muchas gracias. Kiitoksia, puhemies. Minä tiedän, että te puhuitte jo kaikista näistä uhreista, ja tosiaan ei ole uhrien välillä mitään eroja, mutta toisaalta täytyy myöskin mainita Meksikon maanjäristyksen uhrit. Kyse on kuitenkin kumppanimaasta ja yli sata ihmistä menetti siellä henkensä. Eli Euroopan parlamentin tällä hetkellä pitää antaa tukea meksikolaisille ja Meksikon hallitukselle. Grazie, come president. Kiitoksia. Meksikon valtuuskunnan puheenjohtajana mainitsitte ihan oikein tämän minuutin hiljaisuuden ja se koski myöskin näitä meksikolaisia uhreja ja kaikkia uhreja, jotka ovat menettäneet henkensä tämän kesän aikana. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, sitten jatkamme istuntoa, joka keskeytettiin heinäkuussa. Pöytäkirjat on teille jaettu. Onko niihin jotain huomautettavaa? Jos ei, niin sitten pöytäkirjat on hyväksytty. Edustajien Peter Mack